Kiinnitän huomiota siihen, että kolmannella kierroksella Kolmannella kierroksella on siis, tarvitaan yksinkertainen enemmistö. Herra Luka. Herr presidentti. Puhemies, voisitteko selittää, miten on mahdollista, että on, annetaan ääniä, jotka eivät ole hyväksyttävistä, eivät ole päteviä? Ja können... No, te voitte äänestää sitten äh, kone rekisteröi teidän äänestyksenne, sen jälkeen te voitte ö, äh, sitten poistaa, jolloin ääntä ei ole annettu, silloin se ei ole pätevä. Teillähän on mahdollisuus ö, äh, e-, evätä äänenne antamisen ja silloin tämä kone sen rekisteröi. Tämän jälkeen, jos te poistatte kaikki nimenkodit valinneet, niin silloin se on, äänestys on ollut pätemätön. No niin, me Tämä on tavallaan tämä ty, ikään kuin tyhjä äänestyslippu silloin, kun käytetään äänestyslippuja. Jos se on tyhjä, niin se on pätevätön tietyllä tavalla. Sitten on seuraava äänestyskierros. Pyytäisinkin syöttämään nämä nimet järjestelmään. Ja sitten annan teille merkin, kun äänestys voi alkaa. Ja, ich muss mich korrigieren. Minun täytyy oikaista sanomaani. Tässä on tullut virhe esille, joka koskee vir- herra Reeniä. Se oli minun tekeminen virhe. Minä noin väärän luvun. Herra Reen 304 ääntä, eikä 384 pyydään anteeksi. Ja näin ollen häntä ei valittu toisella kierroksella. Hän on mukana nyt tässä kolmannella kierroksella ehdokkaana. En nyt tiedä, mistä tämä johtui, tämä virhe mutta se oli inhimillinen virhe, jonka minä tein. Ja minä ilmeisesti luin numeron väärin, väärin ja pyydän herra Renita anteeksi. Teidän täytyy sitten valitettavasti vielä osallistua kolmannelle äänestyskierrokselle. No niin. Mutta nyt voidaan äänestyskierros avata. Kerkas pari kiitoksia tästä huomautuksesta. Kiitoksia tästä. No niin. Kolmas äänestyskierros. Nimet ovat näkyvissä, näin ollen avaan äänestyskierroksen numero kolme. Haben alle Kollegen... Oletko kaikki kollegat äänestäneet? Ist noch jemand... Onko vielä joku, joka ei ole saattanut äänestystään päätökseen? Ei näytä olevan näin ollen äänestys päättyy. Annettuja ääniä 706, päteviä 690, mitättömiä 16. E, e, nyt riittää yksinkertainen 377 Rehn, Lambsdorff 365, Rulonacek 319, Papadimulis 302, Chanetski 284, Kastalto 110. Totean, että nämä ovat valitut. Herra Rehn. Lambsdorff, Frau Lunacek, Herr Papadimulis und Herr Czarnetski. On valittu. Onko joku valituista, joka ei hyvä ottaa valintansa vastaan? Ei näitä olevan. Näin ollen onnittelen kaikkea valittuja kollegoita. Näin ollen parlamentin puhemies on tullut valituksi. Mitä kvestorien vaaliin tulee, niin ehdotan, että ehdokkuuksien jättöaika on huomenna aamulla kello 10, keskiviikkona toinen heinäkuuta kello 10 aamupäivällä. Pyydän ehdokkuuksia laittamaan ehdokkuuksia laittamaan toimistoon R101, joka on äh, Louis Weiss-rakennuksesta, joka ehdokkuudet annetaan äh, sitten puhemiestön pääjohtajalle. Näin ollen istunto keskeytetään ja jatketaan huomenna kello 9.00.